yhtiö, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätökset, mikroyhteisöt. Ja esittelijä Leene saa neljä minuuttia, olkaa hyvä. President, meine sehr verehrten. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Tässä mietinnössä kyse on siitä, että monien vuosien ajan parlamentti on yrittänyt toimia tällä alalla ja toivottavasti nyt saamme aikaan menestyksen. Me haluamme, nyt kun puhutaan mikroyrityksistä, eli yrityksistä, jotka ovat äärimmäisen pieniä, eli jossa on hyvin vähän henkilöstöä, hyvin pientä liikevaihtoa, hyvin pientä voittoa, ja yleensä ne toimivat vain alue- ja paikallistasolla, esimerkiksi pikkumaalari tai leipuri. Eli me haluamme vapauttaa heidät nyt tilinpäätösvelvoitteesta. Parlamentti on yrittänyt tätä monta kertaa neuvotteluissa neuvoston kanssa ja useaan kertaan olemme aina yrittäneet saada tätä läpi. Ja viimeksi tämä tapahtui kollega Vandenburgin mietinnössä silloin vuoden 2008 lopulla, mutta se ei onnistunut silloin ja silloin neuvosto ei vielä ollut valmis toimimaan. No sitten joulukuussa 2008 parlamentti teki päätöslauselman ja se oli yksimielinen ja siinä pyydettiin, että komissio tarkastelisi juuri sitä, millä tavalla voitaisiin lain säädännön mukaisesti vapauttaa mikroyritykset tilinpäätösvelvoitteesta. Komissio teki tällaisen ehdotuksen ja me teimme juuri sitä, mitä parlamentti halusi, mutta saman aikaan Euroopan komissio, eli Herr Stoiberin ryhmä, joka vastaa byrokratian purkamisesta, hänkin on ottanut kantaa tähän ongelmanasetteluun ja sanoi, että tämä olisi tärkeä väline luoda olosuhteet, joissa mikro yritykset voidaan vapauttaa tilinpäätösvelvoituksesta. Ja tällä tavalla voidaan säästää 6 miljardia. Ja nimenomaan nämä mikroyritykset kärsivät erityisesti näistä byrokraattisista vaatimuksista. Tämä on ikään kuin byrokratian purkamisen lippulaiva Euroopan unionissa ja siinä mielessä erittäin keskeinen seikka. No, sitten on paljon järkeviä perusteita tälle ehdotukselle. Direktiivi, josta nyt puhutaan, on vuodelta 1978. ja se on tarkoitettu suurille ja keskisuurille yrityksille eikä koskaan pienille tai mikroyrityksille. Se, että mikroyritykset vapautuisivat tästä velvoitteesta, eli siis tilinpäätösvelvoitteesta, tällaisethan ovat suunniteltu suurille yrityksille. Tämä on nyt tarpeellista, ja meidän täytyy miettiä, mitä mikroyritykset tarvitsevat. Tarvitsevatko mikroyritykset luottoa? Onko tilinpäätöksellä jotain merkitystä siinä mielessä? Valtaosa näistä mikroyrityksistä ja myöskin komission tutkimukset vahvistavat tämän, eivät ymmärrä omaa tilinpäätöstään, joten niiden arvo on suurin piirtein nolla. No sitten luotonannosta täytyy miettiä vähän kassavirtaa, maksukykyä, kuinka paljon on maksuvalmiutta käytössä olevaa varallisuutta. Näitä ei näy tilinpäätöksessä ja ne eivät ole merkittäviä siinä mielessä, kun mietitään, pitäisikö yritykselle myöntää luottoa vai ei. No, tähän liittyy myöskin kilpailukyky. Nämä yritykset yleensä eivät kilpaile sisämarkkinoilla rajat ylittävällä tavalla – vaan ne toimivat vain paikallis- ja aluetasolla. Ja siksi tämä ei ole myöskään sisämerkki, sisämarkkinoiden kannalta merkittävä. Sisämarkkinat eivät ole mikään itsetarkoitus, se on hyvä, että ne ovat, mutta meidän täytyy pitää huolta siitä, että toimitaan tehokkaasti myöskin rajat ylittävässä kaupassa, eikä pelkästään kansallisessa sisäisessä kaupankäynnissä. Ja meidän pitäisi nyt saada päätös tälle loppumattomalle tarinalle. Meidän pitäisi hyväksyä tämä mietintö ja sen jälkeen on mahdollista, että neuvosto miettii vielä näitä kysymyksiä. Ja ehkä sitten vähemmistöllä voidaan ratkaista tämä kysymys. Tämä olisi hyvä mikroyrityksille Euroopassa. Kiitos. Ja sitten komission jäsen Barnier komission nimissä vielä kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Haluaisin aluksi kiittää eh, tämän työn laatia. Siinä tekivät kaksi esittelijää, johtaja Leene, joka käytti puheenvuoron, ja Dirk Sterks. Ja kuten herra Leene sanoi, tämä direktiiviehdotus, jonka komissio on laatinut, se on todella vastaus Euroopan parlamentin toiveeseen. Parlamentti esitti paperissa 2008. Komissio teki lainsäädännöllisen päätöslauselman ehdotuksen siitä, että pienyhteisöt vapautettaisiin velvoitteista tehdä tilin, tilinpäätös. Meillä on ollut myös korkean tason ryhmä herra Stoiberin johdossa, joka on työstänyt näitä kysymyksiä ja se asettui selkeästi kyseisen esityksen kannalle. Ja Euroopan sosiaali- ja talouskomitea asettui myös tukemaan kyseistä yksinkertaistamiskirjanpidon yksinkertaistamisohjetta. Tässä tämänhetkinen tilanne. Miksi tämä toimenpide on niin tärkeä? Tämän esityksen on mahdollistettava jäsenmaalle se, että ne voivat yhdenmukaista ja tehdä johdonmukaisemmat johdonmukaiseksi eh, kaikki eh, raportointisäännöt, jotka koskevat pienyhteisöjä. Tämä on eh, tärkeä askel, kun halutaan pienentää niitä kustannuksia, joihin kyseiset yhteisöt joutuvat. Eihän tässä monista miljardeista ole kysymys. Minulla on tiettyjä lukuja tässä esillä. Ah, kyse on 3,6 miljardista. Miten tätä lukua pystyttäisiin alentamaan. Minun silmissäni se oikeuttaisi myös sen, että ryhtyisimme keskustelemaan tästä kysymyksestä myös eh, eurooppalaisten eh, mikroyhteisöjen kannalta. Ja toivon myös, että mikroyhteisöjä koskeva eh, ehdotus etenisi nopeasti ja siirtyisi yleisempiin puitteisiin koskien tilinpito- ja tilinpäätösdirektiiviä, niin kuin olen jo aikaisemminkin sanonut, totta kai tämä eh, vie enemmän aikaa, mahdollisesti useita vuosia ennen kuin eh, eh, toimia voidaan toteuttaa käytännössä. Olen kuullut huomautuksia, kritiikkiä, ehdotuksia eri puolilta ja haluaisinkin tässä vaiheessa esittää rauhoittavaa tietoa kolmesta kohdasta. Ensinnäkin ehdotushan antaisi jäsenmaille mahdollisuuden valita joko käyttää tai ei käyttää tätä tapaa. Niinpä ne jäsenmaat, jotka haluavat käyttää nykyistä säännöstöään, voivat soveltaa eh, eh, uusia sääntöjä omaan kansalliseen tilanteeseensa. Ja toiseksi, tässähän pyritään sekä yksinkertaistamiseen että subsidiariteettiperiaatin toteuttamiseen. Eh, yrittäjien ymmärrettävä, että kyse on heistä. Me emme halua heille eurooppalaisia sääntöjä, joita heidän täytyisi noudattaa myös silloin, kun se ei ole tarpeen. Ja erityisesti mikro yhteisöjen eh, osalta nykyiset säännöt voivat olla liian pitkälle meneviä. Ja kolmanneksi, päinvastoin kun on usein sanottu, tämä ei välttämättä merkitse sitä, että poistettaisiin kaikki kirjanpitovelvoitteet, jotka koskevat mikroyhteisöjä. Tällaista pelkoahan on joissakin jäsenmaissa esiintynyt. Äh, äh, Julitsen äh, valiokunnan kanta on aivan jyrkkä tässä. Siinä vaaditaan ehdottomia tositteita, jotka esittävät liiketoiminnosta aiheutuneet kustannukset yhteenvetona haluaisin vielä rohkaista parlamenttia etenemään ehdotuksen tiellä odotamme päätöstä. Parlamentin voimakas viesti tarvitaan, jotta asiakirjakokonaisuus etenisi. Kaikki me kannatamme sitä, että yksinkertaisuus, yksinkertaistaminen etenisi tästä on meillä joitain tulisiakin esimerkkejä ollut. Toivomme, että mikroyhteisöt hyvin nopeasti pääsisivät eh, hyötymään talousmarkkinoista siinä mielessä, kun tämäkin ehdotus olettaa. Sitten talous- ja rahasioiden nimissä Sterks yksi minuutti. Puhemies, minä olen tyytyväinen siitä, että talous- ja rahansan valiokunta saa esityksensä esille tällä täysistunnossa. Tämähän ei ole suinkaan päivän selvää. Tarkoitus on siis vähentää hallinnollista taakkaa, joka kohdistuu mikroyhteisöihin. Tässä ovat kyseessä nimenomaan sellaiset pk-yritykset, joiden suhteen vielä tavoitteisiin ei ole päästy. Kun ajatellaan kirjanpitoa, tilinpitoa vuositasolla, niin mikroyhteisöille tämä aiheuttaa huomattavaa taakkaa. Jäsenvaltioiden välillä on eroja ja nähdäkseni ei ole hyvä mikroyhteisöjen kannalta, että niitä ei, ei täsmällisesti mainita Euroopan unionin lainsäädännössä. Vaadittaisiin siis yksityiskohtaista tutkimusta niistä vaikutuksista, joita tällä olisi Toki myönteisiä vaikutuksia varmasti on, mutta ajattelemme tässä myös kielteisiä vaikutuksia, joita mahdollisesti syntyy. Täytyy pohtia myös yritysten oikeuksia käsittelevää direktiiviä. Meillä on oltava sellainen direktiivi, joka kaikissa jäsenvaltioissa todellakin vähentää hallinnosta taakkaa. Sitten Zwifka, kaksi minuuttia. Państwo, e, doskonale wiemy, czym różnią się mikroprzedsiębiorstwa. Kiitoksia. Mehän tiedämme, että mikroyhteisöt e, ovat erilaisia kuin suuret tai keskisuuret yritykset. Niitä ei voida verrata suuriin konserneihin. Ja siksi kyseessä on kielteinen ympäristö, mitä tulee esimerkiksi veroon, byrokratiaan näiden mikroyhteisöjen kannalta. Ja niissä on myöskin vähän likviditeettiä. Se tarkoittaa sitä, että viimeisen vuoden aikana – kaikkein heikoimmat mikroyhteisöt jo kaatuivat ja joka kolmas uusi mikroyhteisö ei selviytynyt tämän kriisin ensimmäisen aikana markkinoilla. Jos tähän lisätään vielä se, että monissa jäsenvaltioissa mikroyhteisöt edustavat yli 90 prosenttia kaikista yrityksistä, silloin keskustellaan siitä, miten hallinnollisia esteitä voidaan purkaa, erityisesti mitä tulee hallintokuluihin. No, tärkeää myöskin se, että emme keskity pelkästään siihen, että haluamme yksinkertaisia sääntöjä, vaan me haluamme myöskin puhua mikroyhteisöjen tilinpäätösvelvollisuudesta. No, yksinkertaistamisella on tarkoitettu lähinnä kuluja, mutta tilinpäätösvelvollisuus tarkoittaa myöskin sitä, että meidän pitäisi keskittyä verokysymyksiin ja näiden mikroyhteisöjen tarpeisiin. Eli jos me haluamme yksinkertaistaa näiden mikroyhteisöjen elämää, silloin täytyy katsoa, mitä suuremmissa konserneissa tehdään. Jos mietitään vaikka globaaleja standardeja, silloin se luo vähemmän kustannuksia kuin jos luodaan uusia vaatimuksia. Jos nyt mietitään kustannuksia ja näitä etuja, silloin täytyy todeta, että mikroyhteisöllä on tietojen saamistarvetta, ja kysehän usein perheyrityksistä. Ja nyt kun mietitään tätä rahoituskriisiä, meidän on tehtävä tiettyjä muutoksia, ja me täytyy myöskin muistaa se, etteivät mikroyhteisöt kärsi eniten tästä kriisistä. Quatre minutes. Neljä minuuttia. Kiitoksia puhemies. Herra komission jäsen, hyvät kollegat, niin kuin esittelijä mainitsi, tämä direktiiviehdotus ehdotus todellakin seuraa äänestystä, joka parlamentissa käytiin. Tästähän tekin, herra komissio, ja se muistutitte. Kuitenkin ryhmäni on äärimmäisen kriittinen kyseisen ehdotuksen suhteen, koska tämä ehdotus on vaarassa kääntyä sitä vastaan, mitä siltä haluaisimme. Tässä halutaan pienentää yritysten rasitteita, mutta kuitenkin tässä on vaarana se, että luottamus ja avoimuus vaarantuu Tätä kuitenkin yritykset toiminnassaan tarvitsevat pysyäkseen dynaamisina. Haluaisin olla hyvin selkeä kynnyskysymyksissä niissä, jotka koskevat mikroyhteisöjä. Kyse on eh, PK-yrityksistä, joissa on vähemmän kuin kymmenen työntekijää, enemmän kuin eh, miljoona euron liikevaihto eh, jäsenmasta riippumatta. Tämä tarkoittaa suurinta osaa yrityksistä. Totta on, että ne saattavat olla alueellisia yrityksiä, ja esiintyä myös yhteisömarkkinoilla. Tarpeena on kuitenkin, tarve on kuitenkin esittää tilinpäätös ja kyseiset tilinpäätössäännöt tarkoittavat sitä, että joka kerta yritykset joutuvat tekemisiin pankkien kanssa, kauppakumppanien kanssa, tai ne joutuvat neuvottelemaan taloudellisten sosiaalisten laitosten kanssa. Ja tällöin kirjanpitosäännöt koskevat kyseisiä yrityksiä. Yritysten täytyy maksaa ehkä enemmän kuin tavallisesta kirjanpidosta, jotta ne noudattaisivat niitä kriteereitä, joita ne välttämättä eivät edes ymmärrä. Toivoisin, että edistys kirjanpitokysymyksissä tapahtuisi noudattaen muita kuin kilpailusääntöjä Euroopassa. Kysymys ei ole pelkästään integraatiosta taloudellisella alueella ja tasa-arvoista kohtelusta kaikkien yritysten osalta Euroopan unionissa. Totta kai yksinkertaistaminen, joka koskee kirjanpitovelvoitetta PK-yrityksille, on ehdottoman tarpeen. Kolme aloitetta on jo tähän suuntaan tehty on sitten kysymyksessä tämä ehdotus, josta nyt puhumme, tai viittaukset kansainväliseen IRFSään, tai se, että tarkistetaan uudestaan neljäs ja seitsemäs kirjanpitodirektiivi, joista Euroopan komission lähiaikoina täytyisi tehdä meille ehdotus. Nämä ehdotukset, tämä ehdotus luvattiin meille vuodeksi 2010, ilmeisesti määräaikaa siirretään, mutta en haluaisi, että siirtymää merkitsisi sitä, että kiirehdittäisiin liikaa ja tehtäisiin työ vain puolitiehen. Nämä kolme ehdotusta, joilla on siis kolme päämäärää eivät kuitenkin, kuitenkaan jäsenny samalla tavalla. Ja minusta tuntuisi, että olisi parempi, herra komission jäsen, olisi selkeämpää yrityksille jos annettaisiin niille yhteinen mm, globaali vastaus joka koskisi yksinkertaistamistavoitteita, jonka kaikki toivovat toteutuvan, toteutuvan ja sitä todellisuutta, jossa äh, PK-yritykset toimivat ja jota ne tarvitsevat. Tämänhetkinen ongelma on se, että Euroopan komissio äh, laahaa jälkijunassa, kun sen pitäisi tehdä äh, direktiivimuutosehdotus Tämä tietenkin haittaa meidän pohdintatyötämme. Vetoaisinkin siis komission, että se kiirehtisi keskustelua, joka koskee kirjanpitovapautusta Euroopan taloudellisissa piireissä. Kiitoksia, herra komission jäsen. Η κυρία Θάιν για kaksi minuuttia. Hyvät kollegat, varjoesittelijänä Allen puolesta en ollenkaan ymmärrä, miten voidaan vastustaa sitä, että mikroyhteisöt, siis mikroyhteisöt, ei pk-yritykset, vaan mikroyhteisöt vapautettaisiin tilinpäätösvelvoitteesta. Kyse ei ole nyt vievistä yrityksistä Baden-Württembergin. Hetkinen. Siis minä kyllä näin tehdä, mutta liian myöhään. Eli joudutte nyt odottamaan tämän puheenvuoron jälkeen ja sen jälkeen voitte käyttää sinistä korttia, mikäli puhuja syväksyy tällaisen menettelyn tällä kertaa. Niin, jatkakaa ja pyydän anteeksi tätä keskeytystä. Es geht hier nicht um den Export. Siis kyse ei ole vievistä Baden-Württembergin yrityksistä, jossa on sata työntekijää, vaan pienistä käsityöalan yrityksistä, leipureista, kukkakaupoista ja tämän tyyppisistä yrityksistä. Ja kansallisella ja Euroopan tasolla on vuosikausia puhuttu siitä, että nimenomaan mikroyhteisöt tulisi vapauttaa turhista kustannuksista. Ja tässähän on kyse nyt turhista kustannuksista veroneuvonantajille. He joudutaan maksamaan myöskin asiantuntijoille, kun laaditaan näitä tilinpäätöksiä. Ja se aiheuttaa myöskin turhaa työtä. Ja näiden asioiden tärkeys on nyt nähty tämän kriisin aikana. Ja hyvin pitkään parlamentti on pyytänyt komissiolta ehdotusta. Ja nyt olemme koneet vain vastustusta. 7 prosenttia yrityksistä, mikroyrityksistä toimii rajat ylittäen, joten me emme tarvitse tässä mitään erityistoimia noudattaaksemme toisiasuusperiaatetta. Ja sitten, mitä tulee suurempien yritysten tilinpäätösvelvoitteisiin, niitä ei voida ollenkaan soveltaa samalla tavalla mikroyhteisöihin. Ensinnäkin mikroyhteisöt voivat tarvita luottoa, eikä saisi sitä pankkalta. Mutta se, joka tuntee Basel 2, tietää, että tilinpäätös tiedot ovat keskeisiä, mutta eivät kuitenkaan välttämättömiä. No, sitten jos on velkoja ja oman onnensa nojaan. Itse notaari aikoinaan ei koskaan kokenut sitä, että yritysoston yhteydessä ostaja olisi luottanut tällaisiin tilinpäätöstietoihin. No sitten eteläiset jäsenvaltiot, juuri ne, jotka tällä hetkellä ovat kovasti etusivuilla, pidetään sääntelyn piirissä, mutta silloin kun valtio vaatii mikroyhteisöltä tilinpäätöstietoja eikä näitä tietoja valvota, silloin siellä saattaa olla esiintyy esimerkiksi veropetoksia. Siksi pyytäisin, että erityisesti sosiaalidemokraatit tukisivat tätä sääntelyä ja me olemme tehneet hyviä kompromisseja tämän mietinnön osalta. Kiitoksia. Okay, now, Mr. Stex. Uh... No niin, sitten Stex haluaa esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö kysymyksen? Okay. Uh... You have 30 Do you Hyväksyttekö sen, että tekemänne ehdotus pitäisi sitten alistaa vaikutusarvioinnille. Tämä viivästyttäisi hanketta ja se on oikeastaan sama kuin sanoisi ei tälle hankkeelle. Kasteks, teillä on puoli minuuttia vastata. Euh, Ymmärsin kyllä kysymyksenne onko tämä, jos tämä ehdotus hylätään, ehdotus täytyy äh, alistaa uudestaan äh, työpöydälle ja se tietysti tulee vaikuttamaan tulokseen. Äh, kuten sanoin teille, emme vastusta yksinkertaistamista koskien pienyritysten kirjanpitosääntöjä, erityisesti koska direktiivejä on ollut niin valtavasti ja toimenpiteitä on ollut niin paljon. Asiat on tuotava selkeästi esiin yksinkertaistetussa muodossa. Tämä ehdotus ei välttämättä näin toimi, vaan saattaa yritykset epävarmaan asemaan. Swinburne, Jana Swinburne, yksi minuutti. Thank you. The proposal Kiitoksia Ehdotus jättää mikroyhteisöt tiettyjen tilinpäätösvaatimusten ulkopuolelle ei ole kovinkaan johdonmukainen. Pyydetään komissiota menemään pidemmälle niin, että kaikki mikroyhteisöt ja pk-yritykset eh, jätettäisiin vaatimusten ulkopuolelle ja vähennettäisiin niiden taakkaa, mutta vaaditaan kyllä eh, yrityslainsäädännön uudistusta vähän kattavammin. Komission vaikutusarviointi väittää, että tällä ehdotuksella on paljon hyvää saavutettavana. Siinä kuitenkin on huolia mukana. Sen kattavuus on varsin kapea. Olen toiveikas, että jos tuemme tätä tointa, niin ainakin yksi mikroyritys omassa vaalipiirissäni voi hyötyä näistä ehdotuksista. Me kaikki toki kärsimme taantumasta, emmekä voi liikoja toiveita asettaa tälle pienelle ehdotukselle, mutta kuitenkin jos tällä ehdotuksella voidaan edes muutamaa yritystä auttaa, niin eh, aina parempi. De Jong ja enamys Sitten De Jong, puolitoista minuuttia. Voorzitter, in het algemeen ben ik erg blij als de Europese... Kiitoksia, puhemies. Olen onnellinen näin yleisellä tavalla siitä, että Euroopan unioni luo sääntöjä, mutta joskus sääntöjä on liikaa. On sääntöjä, jotka koskevat erityisesti markkinoiden toimintaa, mikä onkin hyvin monitahoinen ilmiö. Vuositilinpitoa koskevat määräykset ovat tarpeen avoimuuden vuoksi. Avoimuutta tarvitaan taloudellisessa toiminnassa. Niitä tarvi- mikroyhteisöt ovat hallinnolliselta kannalta usein ongelma. Jos velvoite raukeaa, joudumme kysymään, mitä vaatimuksia sitten esitetään. Ainahan tilinpäätös tehdään vuosittain ja siltä täytyy vaatia luotettavuutta ja tällöin sen valvottavuus täytyy olla sataprosenttista. Kaikki tositteet täytyy toimittaa. Ei voida odottaa, tätä ei kuitenkaan aina ole odotettu mikroyhteisöiltä, eikä sitä niiltä ole voitu odottaa. Mielestäni meidän täytyisi tässä hyödyttää mikroyhteisöjä ja taloudellista toimintaa samalla. Chairman. Puhemies, Isossa Britanniassa on tällä hetkellä valtava määrä työttömiä. Nuorisotyöttömyys on 20 prosenttia tällä hetkellä Isossa Britanniassa. Ranskassa nuorisotyöttömyys on 24 prosenttia. 25 prosenttia Italiassa ja uskomattomat 39 prosenttia Espanjassa. Suuryritykset ovat antaneet potkuja ihmisille viimeisten vuosien aikana ja näin käy jatkossakin. Työttömien kannalta äh, paras toive äh, löytyy nimenomaan pk-yritysten taholta. Kuitenkin Euroopan tason direktiivit äh, hankaloittavat pk-yritysten elämää. Asetukset hyydyttävät niiden mahdollisen kasvun. Ja nyt kerrankin, kun komissio tekee jotakin järkevää tällaisella ehdotuksella niin, että mikroyhteisöt jätettäisiin tiettyjen tilinpäätösvaatimusten ulkopuolelle. Isossa Britanniassa meillä on yli 1,7 miljoonaa mikroyhteisöä, mikroyritystä. Jos nämä yritykset voisivat palkata vaikkapa vain yhden ylimääräisen henkilön, niin vakava työttömyysongelma Isossa Britanniassa näin ratkaistaisiin. Olemme saaneet herra Sterksin ja hänen ystävänsä kiertokirjeen kaikki. Äh, Sterks vastustaa tätä sillä perusteella osittain, että jos jätämme hyvin pienet äh, yritykset tilinpäätösvaatimusten ulkopuolelle, niin se olisi jollakin tavalla yhtenäismarkkinoiden vastaista. Tämä on aivan naurettava argumentti. Ja se heijastelee äh, vain, vain sitä, että Alden belgialaisen vain ainoastaan voi tällaisen esityksen edes esittää. Haluaisin kuitenkin muistuttaa hieman historiikista. 97 vuotta sitten Iso-Britannia lähti ensimmäiseen maailmansotaan puolustaakseen Belgian alueellista koskemattomuutta. Sterksin pitäisi ymmärtää tämä vaatimus niin, että ei lähteisi, tuhoamaan Iso-Britanniaa kansallisvaltiona. Kirjus Feijo ja... If you really feel... Sitten De Feijo. Uh, but wait, hold on a second. Uh... Jos haluatte, voitte vastata tähän. Hyväksyttekö kysymyksen? Eli teillä on sitten 30 sekuntia puheenvuoroa. Tiedätkö, olkaa hyvä. For what Britain did for us so many years ago. Haluan ensinnäkin kiittää siitä, mitä Iso-Britannia teki hyväksemme kauan sitten. Sitten kysymys. Jos Pyydämme, että komissio tarkistaa ne kaksi direktiiviä, jotka ovat nyt suunnitteilla täksi vuodeksi, niin että saamme yleispuitteet, niin onko se todellakin este sille, mihin pyrimme pääsemään hallinnon yksinkertaistamisessa? Yes. Sanoisin, että kyllä. Pienet yritykset tarvitsevat yksinkertaistamista hallintomenettelyissä välittömästi. Ah, o kirjus Feijo, ja Sitten Feijo, olkaa hyvä. Herra puhemies, aivan aluksi haluaisin onnitella kollega Leeneä mietinnöstä, jonka hän meille esitteli. Monet kiitokset hänen kyvystään olla avoimessa keskusteluyhteydessä ja kiitos myös hänen vakaumuksestaan, jolla hän haluaa puolustaa pienyrityksiä, koska siitähän meillä tänään on puhe tämä asiakirjakokonaisuus, tämä ehdotus on tärkeä ase, kun taistellaan kriisiä vastaan. Tässä on kysymys siitä, että halutaan vapauttaa pk-yritykset kallista ja turhasta velvoitteesta. kun ne on haluttu pitää samalla tasolla kuin valtion yritykset tilinpäätösvelvoitteet BKT nähden. Ne ovat kuitenkin aivan erilaisissa tilanteissa. PK-yrityksiä on puolustettava. Ja nyt on tullut aika siirtyä sanoista tekoihin. Meidän on puolustettava PK-yrityksiä eh, niin, että ne pystyvät toimimaan yksinkertaisemmin halvemmalla ja edistämään täten kasvua ja työllisyyttä. Valitettavasti meillä Euroopassa Monet pienyritykset ovat joutuneet pistämään lapun luukulle ja tämän vuoksi meidän on ponnisteltava entistä enemmän. Tässä olevan ehdotuksen kaltainen on tehty myös Portugalin parlamentille ja siksi haluaisin vedota kollegoihimme, jotta luotaisiin tarvittavaa dynamiikkaa kun jotkut ovat halunneet neuvostossa rajoittaa, estää tämän ehdotuksen toteuttamisen. Tässähän kuitenkin taistellaan kriisiä vasta, mutta myös yksinkertaistamisen puolesta. Mr. Regner, olkaa hyvä. Dankeschön, Herr President. Kiitoksia, puhemies. Tavoitteena mikroyhteisöjen osalta on vähentää byrokratiaa ja tämä on tietysti hyvä tavoite. Mikroyhteisöjen tilinpäätös ei ole sama asia kuin suuryritysten tilinpäätökset, mutta voiko tämä komission ehdotus tai leinen mietintö johtaa ratkaisuun, nyt kun puhutaan vielä mikroyhteisöstä. François Castex tähän jo puuttuikin ja haluaisin tästä jatkaa hiukan. Mikroyhteisöt ovat hyvin pieniä esimerkiksi Itävallassa. Siellä ei ole mitään yhtä yhtiömuotoa, vaan siellä on rajavastuuyhtiöitä, osakeyhtiöitä ja niin edelleen. Ja 90 prosenttia kaikista yrityksistä, joissa on kuuluu ryhmään, joissa on alle 10 työntekijää. Toinen puoli tässä on tilinpäätösvelvollisuus. samalla tavalla kuin suurissa yrityksissä, mutta tilinpäätösvelvollisuutta ei kokonaan pitäisi niiden osalta poistaa. Jos otetaan tätä neljättä yhtiölainsäädäntödirektiiviä, meidän pitää miettiä jotain vähimmäisvaatimuksia. Ja nyt kun ollaan uudistamassa neljättä ja seitsemännettä yhtiölainsäädäntödirektiiviä. Sitten edustaja Paska, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, talouskriisi on osoittanut selkeästi, että Eurooppa ei nyt pysty ylläpitämään talouskasvua, kun verrataan esimerkiksi tilannetta Aasiassa. Meidän yhteiskuntamme rakenteet eivät ole riittävän vahvoja. Ja kuinka paljon esimerkiksi kiinalaiset ja indianalaiset joutuvat tekemään tilinpäätöksiä, eivät ollenkaan. Ja sitten taas minun maassani esimerkiksi käsityöläisten on pakko toimittaa tietoja liiketoiminnastaan neljään valtion virastoon. Rahoitusvirastoon, kaupparekisteriin, sairausvakuutuskassaan ja sitten sitten valtion tilastokeskukseen. Ja jos sattuu unohtamaan jotain, sitten siitä rangaistaan kovasti ja ehkä jopa liiketoiminta kielletään. Nämä viranomaiset sitten kiusaavat yrittäjiä, vievät niiltä aikaa ja rahaa, koska verothan ovat näille virastoille elintärkeitä. Sitten, että olisi ainoastaan yksi viranomainen, joka keräsi kaikki nämä tiedot. No meidän pitää nyt poistaa näitä älyttömiä sääntöjä, meidän pitää tehostaa hallintoa ja virkailijat, jotka hoitavat näitä asioita, meidän täytyy miettiä näitä sääntöjä 70-luvulta. Olisi ehkä hyvä, että toimimme näissä asioissa mahdollisimman pikaisesti. Lupta. Kailas kaksi minuuttia. Komission jäsen, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Itse olen SME PK-yritysten interryhmästä. Siellä on ollut monia kollegoita mukana. Siellä on puhuttu usein mikroyhteisöistä ja usein on toivottu, että pienyritykset ensin. Me olemme puoltaneet byrokratian vähentämistä ja menettelyjen yksinkertaistamista näiden yritysten osalta. No se, mistä tänään nyt on puhuttu, kaikki kuulostaa tietysti houkuttelevalta. Jos tämä olisi niin houkuttelevaa, niin miksei sitten kaikkialta tule uploadeita? Miksi on niin paljon erilaisia esimerkkejä, jotka ovat näiden yksinkertaistamistoiveiden vastaisia. Sopivatko nämä yhdet säännöt Basel 2 kanssa yhteen? Mehän olemme vuosikausina yrittäneet saada aikaan yhtenäisiä tilinpäätöstandardeja, ja nyt ollaan sitten puhumassa tilinpäätösvelvollisuuksista ja niiden poistamisesta tiettyjen yhteisöjen osalta. Me olemme eurooppalaista ratkaisua yksinkertaistamista, ei mitään kansallisia ratkaisuja – ei mitään oikeusalueen sirpaloitumista. Rajat ylittävät toiminnat vaikeutuvat mikroyritysten osalta. Ja kun ajatellaan tilinpäätöksen tekoa, se ei ole mikään helpotus, mikäli meillä ei ole samoja tietoja ja menettelyitä kaikissa jäsenvaltioissa. Mutta sitten tarkastettavuus on tietysti hankalaa. No sitten normit, jotka liittyvät liiketoimintaan, ne ovat edelleen voimassa myöskin mikroyhteisöjen osalta, koska muuten avoimuus kärsii. Kun yritykset kasvavat, silloin on noudatettava sääntöjä, jotka aikaisemmin eivät heitä koskeneet. Ja sitten jäsenvaltiolla on vapaa, valinnanvapaus tällä alalla, ja siksi kannatan sitä, että tarkistetaan nyt neljättä ja seitsemättä yhtiölainsäädäntödirektiiviä, koska sillä tavalla voimme saada aikaan yhtenäistä helpotusta ja yksinkertaistamista. Sitten Taisen, olkaa hyvä. Thank you, voorzitter. Kiitoksia, puhemies, herra komission jäsen, hyvät kollegat. Haluamme rajoittaa, vähentää hallinnollista taakkaa ja tällä, tämä meidän onkin tehtävä eh, PK-yritysten kohdalta, jotka luonnollisesti eh, ovat yrityksiä, jotka eh, ovat vaikeimmassa asemassa. Lasta ei kuitenkaan pidä heittää pesuveden mukana, koska tässä voi olla aset sijoittumisoikeuden kannalta ongelmia tietyissä yrityksissä. Jotkut eh, yritykset ovat riippumaisimpia eh, yhteisön säännöistä kuin jotkut toiset. Eh, meidän on vältettävä toimimista niin, että tietyt yritykset kärsisivät siitä, että ne sijaitsevat raja-alueiden läheisyydessä. Totta kai on yksinkertaistava, mutta on vältettävä sitä, että toiset joutuisivat kärsimään vielä enemmistä velvoitteista. Kaikkiaan haluavat avoimuutta. PK-yritykset työmarkkinaosapuolet haluavat niitä. Yritysten täytyy tietää, miten ne toimivat, toimivat, miten ne laativat oikein tilinpäätöksensä ja miten ne antavat finanssitietoja raportointisääntöjen mukaisesti. PK-yritysten eh, edustajat monissa Euroopan maissa pelkäävät, että tässä luodaan lisää esteitä niille. Tämän pelon jaan heidän kanssaan. Muistuttaisin tavoitteista eh, joita komissiolla on. Ne ovat hyviä ja eh, ne ja itsekin kunnioitan herra Leinen työtä, mutta en kuitenkaan tätä mietintöä voi tukea. Kannatan eh, Sterksin mietinnössä esitettyjä toiveita, toisin sanoen arvioitava kaikkia vaikutuksia ja eh, sen jälkeen eh, arvioitava koko tilanne, niin kuin neljännessä direktiivissä sanottiin, mitä tulee yhteisölainsäädäntöön. Yhteisölainsäädännöstä on puhuttu jo tämän vuoden osalta. Sitä ei saa enää siirtää kauemmaksi. Kiitoksia. Sitten Ranner, olkaa <laughs> Ich En ymmärtänyt nimeni, anteeksi. Tämä on oikeastaan yhteenveto. Täällä on jo puhuttu siitä, mitkä asiat puhuvat tämän mietinnön puolesta ja vastaan. No kukaan ei varmaan vastusta sitä täällä, mikäli halutaan helpottaa tilinpäätösvelvollisuuksia mikroyhteisöjen osalta. Mutta sain sen vaikutelman, että tässä on jääty vähän puolitiehen. Ja tässä nyt ei oikein uskota, uskalleta käydä tätä tietä loppuun asti. Mehän kaikki tiedämme, että me tarvitsemme tilinpäätösveltoitteita ja myöskin pienissä yrityksissä se on tarpeellinen. Jokaisen täytyy osoittaa liiketoimintaansa ja rahoituksensa tilanne. Tästä on puhuttu vaiheessa kakkosessa Tähän saatetaan ehkä luoda uusia sääntöjä tulevaisuudessa, ja ne saattavat olla erilaisia eri jäsenvaltioissa. Ja meidän täytyy sitten käsitellä näitä asioita, mutta täytyy myöskin olla se mahdollisuus, että tässä nyt mietitään, miten tilinpäätösvelvollisuutta käsitellään tulevaisuudessa. Euroopan kilpailualue on sellainen, jolla tarvitaan konkreettisia direktiivejä, ja tämän ei pitäisi koskea ainoastaan mikroyhteisöjä, vaan myöskin vähän suurempia yrityksiä. Tästä koituu paljon kuluja, koska kun puhutaan näistä eri eri tositteista ja todisteista, se vaikeuttaa näiden yritysten tilannetta. Ja tämä vie hyvin paljon aikaa ja rahaa. Mikroyhteisöillä ei ole mahdollisuutta toimia tällä tavalla, mutta vetoisin siihen, että jos me nyt haluamme todellakin suojella näitä yrityksiä neljännen seitsemännen yhteislainsäädäntödirektiivin osalta, meidän täytyy miettiä, millä tavalla oikeasti hallinnollisia kysymyksiä voidaan yksinkertaistaa ja miten näitä vanhentuneita direktiivejä voitaisiin kokonaan uudistaa. Kiitoksia, Karin, olkaa hyvä. Paldies, godamais kungs. Ja jebkurš no mums... Arvoisa komission jäsen, jos joku meistä aikoisi perustaa uuden yrityksen, niin alkuun se varmasti olisi mikroyhteisö, mikroyritys. EU tarvitsee uusia yrityksiä. Meillä on kriisi, meillä on paha työttömyysongelma. Jotta työttömyysongelma voitaisiin ratkaista, niin me tarvitsemme mahdollisimman paljon uusia mikroyhteisöjä, mikroyrityksiä, jotka alkuun ovat tällaisia mikroyhteisöjä. Eli meidän pitäisi tehdä kaikkeemme, jotta voisimme helpottaa niiden perustamista. Nyt meillä on tähän mahdollisuus. Meillä on komission ehdotus, jonka tarkoitus on poistaa tietyt tilinpäätösvelvollisuudet tietyiltä mikroyhteisöiltä. Oikeastaan on kolme perustetta, miksi näin pitäisi tehdä. Ensinnäkin, niin kuin sanoin, käytännössä lähestulkoon kaikki yritykset aloittavat tiensä mikroyhteisöinä. Näin ollen tämä päätös helpottaisi prosessia, aivan erityisesti nyt, kun se on niin kovasti tarpeen. Toiseksi tilinpäätöksen kustannukset eivät millään tavalla vertaudu niihin hyötyihin, joita yritys tai valtio voi saada. Jos tarvitaan pankkilainaa, niin pankkihan tarvitsee tietoa yrityksen todellisesta tilanteesta, ei, ei tietoja siitä, mikä tilanne oli vuosi sitten. Tämä olisi konkreettinen tapa täytäntöönpanna komission tavoitetta niin, että voitaisiin 20 prosentilla vähentää sitä hallinnollista taakkaa, joka kohdistuu näihin yrityksiin. Vetoankin nyt teihin niin, että todellakin ryhdymme työhön, emme vain puhu tästä kaunista tavoitteesta. Kiitoksia vielä Koomi, olkaa hyvä signor presidente colleghi le piccole e medie imprese pur avendo. pk yritykset vaikka niillä onkin eurooppalaisessa talousmaisemassa kasvavan suuri rooli eivät kuitenkaan saa osakseen oikeaa kohtelua. komissio on toteuttanut joukon toimenpiteitä auttaakseen kyseisiä yrityksiä ja on tarpeen aivan paikallaan, että huolehditaan ensin pienyrityksistä, jotta varmistetaan niiden olemassaolo. Helpotetaan hallinnollista taakkaa, yksinkertaistetaan niiden toimintaa ja mahdollistetaan niiden pääsy markkinoille. Kaikki nämä ovat tekijöitä, joita tarvitaan, jotta kilpailukyky säilyy ja jotta kriisistä selvitään. Minusta on myönteistä herra Lienen ehdotuksessa se, että vähennetään velvoitteita ja poistetaan tietyt kirjanpitovelvoitteet PK-yritysten osalta, olen valmis rajoitetulla tavalla antamaan vapauden jäsenmaille kyseisen direktiivin soveltamisesta, koska Euroopan unioni ei ole vielä täysin yhdenmukaistanut kysymystä juridisella tasolla. Meidän on toteutettava eh, näitä vapauttamismenettelyjä eh, välivaiheen eh, kautta. Kysymyksessä on se, että hallinnollinen prosessi yksinkertaistuu niin kuin joissakin tapauksissa on jo tapahtunut. Internetissä tapahtuma toimintahan ei tarvitse lisätoimia, mikä olisi yksi vaihe kustannusten vähentämisessä. Sitten menet ilman puhuja, puhujalistaa. Täällä on kuusi nimeä listalla. Ja Faulmeier saa nyt sitten yhden minuutin, olkaa hyvä. liebe Puhemies, hyvät kollegat. Olen aika ymmä, ymmälläni tästä keskustelusta. Jotkut kollegat puoltavat täällä pk haluavat yksinkertaistamista, mutta sitten kun pitäisi tehdä ensimmäinen askel, se koskeekin mikroyhteisöjä, ja niistä nyt puhutaan tänään, eikä mistään muista. Ja siksi monet haluaisivat sanoa tälle ei. Me emme aina voi vaatia jotain, ja sitten kun sitä ehdotetaan sanoa ei. Me olemme puhuneet näistä säännöistä, ja monet pk odottavat ja toivovat näitä sääntöjä. Olen puhunut paikallispankkien kanssa, ja ne ovat korostaneet, että tämä ei ole mikään ongelma, mikäli tämä tilinpäätösvelvollisuus muuttuu he toimivat joka tapauksessa muiden tietojen kanssa. Ja se ei muuta myöskään avoimuutta, koska edelleen on sääntöjä, kuten komission jäsenkin totesin, ne ovat edelleen voimassa ja tietysti avoimuutta halutaan edelleen. Tästä ei kauppa kärsi, koska nämä pienimmät yritykset eivät millään tavalla vaikuta eurooppalaisiin markkinoihin, kun ajatellaan nyt Euroopan laajuista markkina-aluetta. Ja pyytäisin, että kollegat nyt lähtevät tekemään tätä ensimmäistä askelta ja haluan kiittää Leeneä ja koko valikuntaa tästä hienosta työstä. Kirjus eh, Gozes ja Enelepto. Ja sitten Gozes yksi minuutti. Herra komission jäsen, olen yhtä mieltä monesta niistä argumentista, joita herrat Rova Taisen ja muut tässä esittivät. Kuitenkin joudun esittämään tietyn kysymyksen. Onko meidän sen jälkeen, kun kompromissimuutosehdotus tehdään ja joka tarkoittaa sitä, että kansallisella tasolla vielä on määräyksiä. Onko tämä direktiivi oleva myönteinen merkki PK-yrityksille? komission jäsen luvallanne haluaisin tehdä eh, hiukan kierron ehdotuksen. Mielestäni tässä pitäisi ensin tukea Klaus Lehnen eh, ehdotusta ja sen jälkeen te itse eh, muuttaisitte muita direktiivejä, jotta pian päästäisiin yhdenmukaiseen tilanteeseen erityisesti pk-yritysten kirjanpidon osalta tällä alalla. Kiitos, Kelly, Kiitoksia, Kelly. Uh, uh, puhemies niin kuin monet kollegat minä heräsin lähdin aamulla matkaan kello neljä tullakseni tänne ja onneksi kuitenkin valtoi mieleni ja olin loppuun saakka koska nämä viimeiset, viimeisimmät aiheet uh, kyllä täyttävät minut toiveella toivolla jos nyt käden käänteessä säästetään miljoonittain rahaa, niin toki se on merkittävä asia. Toisaalta voidaan sanoa, että se mitä monet kriitikot ovat sanoneet, että Euroopan unioni on aivan liian byrokraattinen, niin ainakin meillä on sisua sanoa, että me voimme ryhtyä korjaaviin toimiin. Tietyt pankit ovat toimineet niin, että ne ovat olleet täysin vastuuttomia. Niin ikään meillä on paljon byrokratiaa, jotta me pääsemme 2020 eh, eh, tavoitteisiin mahdollisimman nopeasti. Kiitos, Tempa Palikolaou. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Διανύουμε περίοδο οικονομικής κρίσης και είναι δεδομένο ότι η απαλλαγή των Se, että mikroyhteisöt vapautettaisiin näistä tilinpäätösvelvollisuuksista, No se on hyvin myönteinen toimi, jolla voidaan tukea näitä mikroyhteisöjä ja myöskin pk-yrityksiä. Tässä mielessä olen samaa mieltä esittelijän kanssa. On selvää, että tämä toimi vähentää yhteisöjen kuluja ja näillä on enemmän voittoa ja näin voimme voi toimia tehokkaammin. No sitten monet kollegat ovat huolissaan jostain. Ja meidän täytyy olla hyvin valppaina, kun mietimme toimia, joilla voidaan edistää tätä alaa. Se, mitä meidän tulee tehdä, on auttaa näitä yrityksiä, eikä mitenkään yrittää peittää niiden tilinpäätöstietoja, koska siitä olisi haittaa niiden liiketoiminnalle. Ja mielestäni komission ehdotus on erittäin hyvä, ja t- nyt meidän täytyy sitten toimia varovaisesti, jotta nämä toimet, joihin ryhdytään, eivät ole haitallisia. Kiitos. Kiitoksia, Sten Balsiittis. pirmininke e, gerbiamas komisare gerbiami kolegos iš tikrųjų turbūt šiandieną niekas neabejoja kad mikroįmonė Hyvät kollegat, ei ole epäilystä sitä, etteikö mikroyhteisöä pitäisi tukea kaikin käytettävissä olevin keinoin. Ja paras keino tähän on vähentää veroja mikroyhteisöiltä ja jättää niiden tiettyjen vaatimusten ulkopuolelle. Nyt jos haluaa saada pankkilainaa, niin pankille täytyy antaa käyttöön tietyt tiedot ja myös muut viranomaiset vaativat tiettyjä tietoja ja lisätietoja ja väistämättä tästä aiheutuu lisää kustannuksia. Katson, että mikroyhteisöjen äh, vaatimusten lieventäminen on hyvä asia. Tämä helpottaa yritysten elämää. Sitten seuraava puhe, olkaa hyvä. Είναι εδώ η κυρία Τάιν. Ο, Ωραία. Λοιπόν, εξ ο Μπαρ... No niin, no sitten komission puolesta Barnierille on jälleen puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Huolimatta myöhäisestä ajankohdasta käsittelemme aihetta, joka niin kuin täällä on sanottukin, hetki sitten juuri sanottiin, äärimmäisen tärkeä. Olen kuullut kaikkia, kuuntelin kaikkia ja olen sitä mieltä, että kukaan parlamentin jäsen täällä läsnä olevista ei jättänyt tukematta tarvetta vähentää taakkaa ja hallinnollista monimuotoisuutta, joka ahdistaa niitä, joita kutsumme mikroyhteisöiksi. Tarkistettuani luvut osastoni kanssa totesin, että tässä puhutaan viidestä miljoonasta yrityksestä Euroopassa – kuultuani teitä havaitsin, että erimielisyyttä on aikataulun osalta – rouva Castex, tai ja tavoista, joilla toteuttaminen tapahtuu. Itse haluaisin sanoa vakaumukseni, oman vakaumukseni, jonka olen ilmaissut jo parlamentin edessä, kun olitte niin ystävällisiä, että kutsuitte minut kuulemistilaisuuteen puhumaan. Olen vakuuttunut siitä, että kansalaiset ja pienyrittäjät kautta ne ovat tuoneet esiin, että ne haluavat olla osana suurta taloudellista markkina-aluetta, sopeutua siihen. Ja tästä aiheutuu paljon päättäväisyyttä. Tekstiä voidaan toki parantaa huomattavasti, niin kuin neuvostossakin on havaittu Herra Leene sanoi, itse olen samaa mieltä, että tarvitsemme toimivan merkin, jonka voimme antaa. Arvostan tavattomasti niitä herra Earl Dotmouthin harvinaisia positiivisia signaaleita, joita hän tässä antoi siitä, että joskus komissio toimii ihan järkevästi teidän edutustenne pohjalta ja nyt kun olemme tehneet työtä yhdessä, haluan osoittaa, että hyvin usein komissio tekee järkeviä asioita. Ne ovat hyödyllisiä, konkreettisia asioita, me toteutamme ja jatkuvasti toivon, että yhä useammin tulette vakuuttuneeksi Euroopan komission päättäväisyydestä. Tietenkin tämä on hiukan utopistinen päämäärä, mutta en luovu taistelusta vakuuttaakseni teistä siitä, että komissio toimii jatkuvasti parlamentin toiveiden pohjalta. Hyvät naiset ja herrat, olen sitä mieltä, että tämä konkreettinen ehdotus, joka on edistysmielinen, järkevä ehdotus, tarjoaa yksinkertaistamismahdollisuuden huomattavassa määrin koskien niitä velvoitteita, jotka PK-yrityksiä koskevat. Se ei kumoa sitä, että tilinpäätös on tehtävä. Yrityksen on annettava taloudellisia tietoja, joita eri sidosryhmät tarvitsevat. Kukaan ei pääse noudattamasta direktiiviä. Tässä haluaisin vastata huolenaiheeseen, jonka edustaja Strex ilmaisi meillä on täten mahdollisuus sovittaa kansallisella tasolla yhteisiä ja myös alueellisella tasolla yhteisiä taloudellisia säännöksiä. Hyvin pienet yritykset toimivat paremmin, kun ne toimivat sillä tasolla, jossa ne yleisesti ovat. Tarkoitan alueellista tasoa. Myös aikataulu on huomattavan tärkeä. Tämä ehdotus voidaan toteuttaa nopeastikin tätä tilaisuutta ei saa jättää käyttämättä. Pienyritykset eivät saa kärsiä tästä. Kuulin kyllä, mitä Rouva Kastex sanoi, kun hän puhui siitä, että on olemassa muita horisontteja, tulevia, läheisessäkin tulevaisuudessa olevia kirjanpitosäännösten globalisointia koskien, mutta mehän työskentelemme vuoden 2010 2011 alun taloudellisessa tilassa. Tässä emme saa jättää huomiota. Otin tämän ehdotuksen, jonka herra Koses esitti, joka oli samalla kertaa sekä kiero että aivan selkeä siitä, että meidän on käytettävä yhteistä työkalua, jolla arvioidaan tilannetta, mutta edistys ei ole mahdollista toteuttaa heti niin kuin se tässä eh, ehdotuksessa on ja sitten edetä. Eh, jotta päästäisiin eh, tilinpitodirektiivin kokonaisarvioon. Emme saa odottaa tätä kokonaisarviota liian aikaisin. Hyvät naiset ja herrat, olen vilpittömästi sitä mieltä, että tilanteessa, jossa nyt olemme, Eh, merkitsin tarkkaan muistiin eh, erittäin yksityiskohtaisetkin huomiot, joita teillä oli herra eh, Rova Karins, Rova Swinburne ja muut esittivät tilanteen kriisitilanteena taloudellinen tilanne on kaikille meille vaikea. Ne laskelmat, joita olemme tehneet, osoittavat, että jos pystymme elvyttämään sisämarkkinat, niin kuin komission puheenjohtaja Barroso on sitoutunut tekemään, Tämä vaatii eh, meiltä äärimmäisen eh, tehokasta työtä, mutta myös tulokset ovat tällöin tehokkaita. Eh, me voimme saavuttaa monen prosentin lisätehokkuuden pk-yritysten osalta Euroopassa. Meidän täytyy vain löytää keinottavan toteuttamiseen olen sitä mieltä, niin kuin herra Leenan mietinnön perusajatus on, että suuri osa kasvusta on niissä viidessä miljoonassa pk-yrityksessä, hyvinkin pienessä yrityksessä, jotka Euroopassa toimivat, jos vain pystymme helpottamaan niiden työtä. Tämä on se perusajatus, joka ehdotuksessa on pohjana. Ja luonnollisesti herra Karas Rouva Ranner eh, esittivät minimivaatimuksia, standardiminimit, ja on aivan selvää, että ei herra Lehnen mietintö näiltä ovea sulje. Minimivaatimukset ovat mahdollisia. Meidän täytyy vain ajan kanssa katsoa niitä neuvoston kanssa yhteistyössä. Toteamme ne vaatimukset pidämme ehdotusta sellaisena, mikä se on. Se merkitsee selkeää edistystä, se on tietty vaihe tässä toimivassa prosessissa, joka koskee pieniä ja hyvin pieniä yrityksiä Euroopassa ja niitä miljoonia työpaikkoja, joita niihin sisältyy, niiden täytyy voida kehittyä myös tämänhetkisessä vaikeassa tilanteessa. Niinpä haluan vielä kerran kiittää herra Leenää ja rauhoittaa häntä siinä mielessä, että parlamentissa pidetyn äänestyksen jälkeen toivon ja myös ilmoitan sitoutuvani hyvin nopeaan toimintaan. Toivon, että pystymme hyvin nopeaan toimintaan, johon myös itse sitoudun, jotta suurilla Euroopan markkinoilla PK-yrityksillä on mahdollisimman helppo toimia. ja sitten Leena vielä kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, haluaisin kiittää kollegoja ja komission jäsentä. Ensinnäkin vaikutusten arviointi. Komissio on tehnyt laajan vaikutusten tutkimuksen, joka on toimitettu myöskin oikeudellisten asioiden valiokuntaan. Ja valiokunnassa Sterksin mietinnön jälkeen päätettiin, että haluamme tietää, millaisia täydentäviä vaikutusten arvioita tehdään. Me odotimme viikkokausia, mutta vastausta ei kuulunut. No sitten tämä kompromissi sisältää minimisääntöjä, Siinä ei haluta poistaa mitään velvoitteita noin vain, vaan siinä vähennetään näitä velvollisuuksia mahdollisimman vähäisen määrän siihen, mitä yritykset todella tarvitsevat. No sitten se, joka tarvitsee tilinpäätöstä saadakseen luottoa, voi teettää tällaisen tilinpäätöksen. Mikäli mikroyhteisö tarvitsee tällaista, no sitten voidaan miettiä, miksi sen pitäisi maksaa tämän teettämisestä erityksestään. Ja tässä on kyse ainoastaan liiketoiminnan tilinpäätöksestä ja niihin liittyvistä kuluista. Sitten neljäs ja seitsemäs yhtiölainsäädäntödirektiivi ei ole mikään pikku teo, se on hyvin laaja aihe, mutta kyse on myöskin konsernien tilinpäätöksistä. Ne ovat erittäin monimutkaisia ja hankalia. Ja veikkaan, että jos tätä päätöstä ei tehdä nyt, silloin on olemassa vaara, että kun uudistamme neljättä ja seitsemättä direktiiviä, että pk-yritykset kaatuvat, koska niillä ei ole kunnollista roolia tässä keskustelussa ja niiden lobbaajat eivät ole riittävän esillä. Ja siksi meidän pitää nyt tehdä näitä päätöksiä eikä myöhemmin, koska silloin ei tiedä, onko jo liian myöhäistä. No sitten AY-liikkeiden ylläpito. No PK-yritysten edustajalta olen kuullut vain yhdestä, joka vastustaa tätä. Kaikki muut ovat tämän puolella, ja sekin pitää vielä todeta tässä yhteydessä kertaalleen. Kiitos. Kiitokset esittelijälle. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan sitten keskiviikkona. Seuraavaksi viimeinen kohta esityslistalla. Intfeltin mietintö kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2008.